asia artikkel 105.6 mukaisesti. Puheenjohtajakokous on ilmoittanut minulle, että vastust, ei ole vastustettu suositusta, jonka Ekon valiokunta on tehnyt, että ei vastusteta delegoitua säädöstä. Jos vastalauseita ei tule poliittisesta ryhmästä tai ainakin 40 jäsenen muodostamasta ryhmästä vuorokauden sisään, Tuo suositus on hyväksytty. Muussa tapauksessa siitä äänestetään. Se on saatavilla